Welcome to this meeting. Toivotan teidät tervetulleeksi kokoukseemme. Se on pitkä kokous ja jos tarpeen ehkä jossain vaiheessa pidetään myös pieni tauko tuossa parin tunnin kohdalla mahdollisesti. Ensin hyväksytään esityslista. Voidaanko luonnos hyväksyä tällaisenaan muutoksitta? Hyvä, kiitoksia. Sitten esityslistan kohta kaksi, puheenjohtajailmoitukset. Mitä tulkkaukseen tulee? Maltaa, Kroatiaa, ja IN-kieltä lukunottamatta meillä on täällä täysi kieliregimi, kaikki kielet käytössä. Ja lisäksi haluaisin ilmoittaa, että tässä äänestyksen mittaan meillä on äh, täällä ranskalainen herra Lilja Rikin vierailijaryhmä ähm, työllisyysalan ammattilaisia. Mutta ei, kun he ovatkin tulossa iltapäivällä, eli emme toivota mm, herra Leijarekin äh, vieraita vielä tässä vaiheessa tervetulleeksi ja mitäpä he täällä äänestysten aikana tekisivätkään. Voidaanko hyväksyä 7. toukokuuta 28. toukokuuta pöytäkirjat? Kyllä. Vastalauseita ei ole, niin pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Ja nyt sitten lähdemme toimittamaan äänestyksiä. Meillä on täällä pitkät äänestykset tänään aamupäivällä. Ja jos tarpeen, voidaan tosiaan pitää pieni tauko jossain vaiheessa, mutta katsotaan nyt, miten tämä tästä etenee. Ja nyt aloitamme Lausuntoluonnoksella ETA Sveitsi sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet. Kompromissi A. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Tämä äänestys on koneellinen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 41 puolesta. Seuraavaksi. Ai niin, Uh, okay, now. Hyvä. Ja nyt me äänestämme työnvälityspalvelujen eurooppalaista verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen ja niin edelleen. luonnos. Aloitetaan tarkistuksesta 163. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus. Reiki 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanpa tuo koneellisesti. 195. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty äänen 2622. Seuraava. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Hyvä, näin. 198 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. Yhden äänen erolla. Kompromissi O puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Reki 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Reiki 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi P puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi PB puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AI puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 223 ja 224 yhdessä. 223, 224 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi PA puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Hyvä näin 232. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi QA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 246 suullisesti muutettuna. Se on Simonilta Eli suurempi yhdenmukaisuus unionin politiikkojen välillä työttömyyden torjumiseksi, erityiseksi nuorisotyöttömyyden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä, tarkistetaan Regi 31. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Tarkistus 247. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 248. Jälleen suullisella tarkistuksella sana avoid vältetään, korotaan sanalla uvekan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt meillä on tarkistus 6. Ja se on vedetty pois. Itse asiassa tarkistus kuusi on vedetty pois ja se korvataan suullisella tarkistuksella esittelijä Beckeriltä. Minäpä luen tämän. Sopiiko tämä teille, herra Becker? Minäpä luen tämän. Tämä on siis 12a Työmarkkinapolitiikat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, niitä koordinoidaan ja tuetaan EUn taholta sopimuksen määräysten mukaisesti liikkuvuutta tukevat toimet on hoidettava EU-sopimuksen puitteissa ottaen huomioon yhtäläinen kohtelu sekä relevantti EU-lainsäädäntö. Ja herra Becker, tämä teksti sopii teille, kyllä. Hienoa. Reading. Sopii kyllä, se oli hienosti luettu. Kiitos. No, kiitoksia teille. Ja äänestämme nyt tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Tarkistetaan 254 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty kolmen äänen enemmistöllä. 255 puolesta vasta tyhjä ylätty. No, tarkistetaan tämäkin 255. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänen 31 puolesta 22 vastaan. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi QP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi. Ja tarkistetaan tuo äskeinen 268 vielä. Äänestys on alkanut. Mm, päättynytkin jo. Se on hylätty. Reiki 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Tarkistus 275 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromi. Ja tarkistetaan tämä 275. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Eh, se on hyväksytty. 41, 12 ääni. Kompromissi T puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 288 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan tämä 288 äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 291 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 292 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi U puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrytäänkin vähän kauemmas eteenpäin minun listallani sivulle 15. Tarkistus 329. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reeki 46 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi VA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta. Se on sivulla 17. Kompromissi Y todella. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 VA puolesta kaksois VA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. Sitten 370, oletteko löytäneet sen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi X, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi sivu 20 minun listallani, tarkistus 380 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 16, 384, 385, 386, 387, 388, 389, yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, amendment. Tarkistus 390 ja 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 398 ja kompromissi Z. Eli 398 sekä kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 22, kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus sivun alareunassa puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 415. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta 22 vastaan. Sitten tarkistus 20, 416, 417 ja 418 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan nämä neljä tarkistusta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta. Sitten 422 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 423 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 424 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 425, ei kun hetkinen, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 426 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 400 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 ja 430 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan 22 ja 430. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 ääntä puolesta. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 ja 432. Ja 433. Äänet puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 442. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 ääntä puolesta. Tarkistus 443 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulle 26, tarkistus 460 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AE. AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 27 tarkistus 479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 479. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahden äänen enemmistölle. 480 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 480. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 äänen erolla. Kompromissi AF. AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 485 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 485. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Regi 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 489 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kohtaan 15 esittelijältä. Eli EURES-jäsenet, EURES-kumppanit myöskin kuuluvat näihin periaatteisiin, jotka on mainittu kohdissa 1 ja 3. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 490 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 492 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulle 30 kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 519 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 520 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 522 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 523 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 525 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 525. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 527 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 528 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 529, 530, 531, 532, 533 yhdessä ne ovat identtisiä. Äänestämme yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 534 ja 536 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 538. 538 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 539 ja 540 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 542 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 544 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 544. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 545 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 547 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 540, hetkinen, 549 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 550 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 551 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 30 ja regi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalla sivulla tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 562 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 563 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 564 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 564. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 ääntä puolesta. Sitten 565 ääntä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 565. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 567 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 568 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 568. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 569 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 574 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 574. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 575 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 576 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen. Uudestaan. 5 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 576 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 577 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 578 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 579 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 580 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 581 puolesta vastaan siinä pitäisi olla plussa ilmeisesti äänestyslistalla. Eli uudestaan 581 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 586 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 587 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 588 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AR, ääne puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten seuraavalle sivulle 36, kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 seuraavalla sivulla ja

hyväksytty. 6, 2, 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 2, 8 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6, 2, 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 630 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 631 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 6, 3, 1. Äänestys alkaa. Is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 3, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 3, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 6, 3, 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Amendment 635 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 636. Tarkistamme 635. Äänestys alkaa. Äänestys on edelleen avoinna ja nyt äänestys päättyy. Hylätty. 636, onko se vielä? 636 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistamme. 636. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 6 ja 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. 6, 3, 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 6, 3, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 640 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 640. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6, 4, 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi. AN. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi neljä kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 649 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 650 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistamme 650. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 651 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty, korjaa puheenjohtaja. 652 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 653 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 654 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 655 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 656 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 656. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 657 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 5, 8 puolesta. Ei se raukeaa. Menemme seuraavaksi tarkistuksen 659 ja 660. Äänestämme niistä yhdessä puolesta äänet. Vastaan tyhjää hylätty. 661 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 661. Äänestys on avoinna edelleen. Äänestys päättyy. Hylätty. 662 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 73 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 663 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 664 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 665 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 6 6 suullinen tarkistus esittelijältä. Euresin jäsenet ja kumppanit puolestaan, että vastaan tyhjää hyväksytty. 667 suullinen tarkistus esittelijältä. Jokainen koordinaattori laatii vuosittaisen työohjelman ja ottaa huomioon puolesta äänet, vastaan tyhjää, hyväksytty. Regi 74 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. And then we go to amendments. Seuraavaksi Regi 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 673 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 7, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 7, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 6, 7, 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6, 7, 8. Aha, tarkist, tarkistamme 6, 7, 7. Äänestys päättyy. Hylätty. 6, 7, 8 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistamme 6, 7, 8. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 6.80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 681 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 682 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 683 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 684 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AO puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6, 8, 9, 6, 90, 6, ei vaan. S. I'm sorry, but this is my... Olen pahoillani, mutta tämä poistoehdotukseni liittyy delegoituihin säädöksiin, mutta koska tämä valiokunta viisaudessaan päätti säilyttää delegoidun säädöksen, niin minä voin tässä nyt kyllä sitten poistaa tai vetää pois tämän tarkistukseni. Siitä ei tarvitse äänestää. Okei. Okay. Thank you, Mr. Lenners. Kiitos. Äänestämme 689 ja 691 yhdessä. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6, 9, 2 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 6, Okay. Uh, we go direct. Menemme suoraan tarkistukseen 699 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Regi 76 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme seuraavalle sivulle. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluaako joku tarkistaa tämän 68? Selvä. Tarkistamme 68. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 69. Siitäkö äänestetään? 69. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi. Sitä ei äänestä. Kompromissiin E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 yhdessä 83 ja 4 kanssa. Ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi FA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tarkistus sata. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, ne, 106 kahdessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa, sanoo puheenjohtaja puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Ensimmäinen osa, tarkistus 106. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106 ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 109. Uh, amendment 110, those 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ähm, then... Seuraavaksi vuorossa on tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Reki 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 14 puolesta ei se raukeakin. Joten kompromissi H seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 134. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 137 yhdessä tarkistuksen 138 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reki 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Reki 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 156 yhdessä tarkistuksen 158 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 160. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 161. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reiki 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt toimitamme äänestyksen mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Näin äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty ääni 44 puolesta 5 vastaan. Kiitokset, herra Becker. Oi, e, täälläpä on vielä yksi äänestys jäljellä, eli lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys nimenhuutoäänestyksellä niin kuin aina nykyään. Äänestys on alkanut vielä tästä lainsäädäntöpäätöslausumaesityksestä. Äänestys on edelleen käynnissä. Ja nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 44-5 äänin. Mm. Mm. Okay. Uh, the result of the Tämä nimenhuutoäänestyksen tulos uh, on sisällytettävä lopulliseen mietintöön, jos kolmannes äänestykseen osallistuneista mepeistä tätä pyytää. Ja siksipä kysynkin teiltä, haluatteko te, että tämä nimenhuutoäänestyksen tulos sisällytetään mietintötekstiin, siis paitsi pöytäkirjaan ihan tähän tekstiin. Kyllä, enemmistö näyttää tätä kannattavan. Kiitokset ja kiitos todella herra Becker. Ja äänestys jatkuu. Um, I'll put the, the I ask Mr. Becker. Uh, Niin, herra Becker, pyydättekö te uh, tätä mietintöä varten mandaattia? Mm. Kyllä haen mandaattia. In committee, thank you. Kyllä, tämä on siis näin valiokunnassa hyväksytty. Ja tästäkin äh, täytyy vielä äänestää tästä mandaatista. Haluatteko antaa mandaatin herra Beckerille? Oliko jollakulla jotakin sanottavaa tähän? No, onko puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Ei. Have all voted. Ovatko kaikki nyt äänestäneet herra Beckerille myönnettävästä mandaatista? Kaksikymmentäkahdeksan ääntä tarvitaan. Nytkö kaikki ovat äänestäneet? Kyllä. Äänestys on päättynyt. Saitte 42, herra Becker. Näin näkö tämä on nyt hoidettu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 Okay, eh, now we go. Seuraavaksi vuorossa on äänestys mietintöluonnoksesta. Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten. Taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä. Oletteko valmiina jälleen pitkä äänestys edessä? Aloitetaan kompromissista B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 on rauennut. Ei, se on lisäys kompromissiin. 33, siitä äänestetään lisää yksenä kompromissiin B-puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tuo lisäys vielä. Äänestys on alkanut. Äänestys on edelleen auki tästä. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. 34. What did you do? Ah, yeah, yeah, 34, 34. Then we vote on amendment 34. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tartus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 35. Äänestys on edelleen käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tartus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus 37 on sekin lisäys tuohon kompromissiin B, toinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jaha. Pyydetään tarkistusta kompromissista C. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hyväksytty. Sitten äh, tarkoitus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 yhdessä 55 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 tarkistetaanpa tuo vielä koneellisesti. Äänestys on edelleen käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämäkin 71. Äänestys on edelleen käynnissä. Nyt äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. 28-22 äänin. Te ette oikein osallistunut äänestyksiin, hyvät naiset ja herrat. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä, tarkistetaan 66. Äänestys on käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten täällä on lisäys kompromissiin F. Tämä toinen osa pyytää jäsenvaltioita ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan tämä lisäys. Äänestys on edelleen käynnissä. Äänestys on edelleenkin käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90, 91, 92, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95. Raukeaa. Tarkistus 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 98 suullisesti muutettuna Alden pyynnöstä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tuo 111. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt, hyväksytty 30 äänellä. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vain 113. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kulttuuri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan ja hyväksytty. Kulttuuri kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, 183. Eli tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 192. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan toinen osa tarkistuksesta 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja kolmas osa, äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 193 puolesta. Ei kun se raukeakin. Eli kulttuuri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 1 puolesta, ei hetkinen, se raukeaa, eli kulttuuri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 15. Siihen liittyy suullinen tarkistus Aldelta. Eli sana revision korvataan sanalla review. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko tämäkin 229? Äänestys päättyy. Hylätty yläräällä. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 243 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 258 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten 259 ja 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 259 ja 260 yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei kun tarkistetaan tämä. Tämä oli aika hankala nähdä. Äänestys päättyy. No, sitten täytyy äänestää kaikista tarkistuksista erikseen. Kaksi kuusi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkis, ja tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 262 raukeaa, 263 raukeaa, 264, Eli 264. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 äänet puolesta. Ei kun se raukeaa. Samoin 267. No niin. Eli 267 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa kompromissi AC. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. Eli sitten täytyy taas äänestää erikseen, eli 271 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 272 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 273 äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko 273? Tarkistetaan 273. Joku pyysi tätä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää. Ei kun hetkinen, tämä raukeaa. Sitten tarkistus 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 327 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF Tarkistetaan ensin tarkistus 307. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi AH. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 ääntä puolesta. Sitten tarkistus 317. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kulttuuri 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise A. Kompromissi A. Suullinen tarkistus STltä. amendment compromise, so we vote first on the oral amendment. Yes, so we vote on the oral amendment. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Kompromissi AJ puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3.40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3.41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AK puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, viisi, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se oli hyväksytty. Kulttuuri 21 ei, vaan kompromissi AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 16. The vote is now closed. Äänestys päättyy. Kylätty. 40 äänellä. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyh... A, se raukeaa. 20kin raukeaa. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys mietintöluonnoksesta luonnoksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys. Mm. Mm. And the vote is now closed. Äänestys Carry by votes. Shall I say this? The result of the roll call vote. Nimenhuutoäänestyksen tulos täytyy sisällyttää loppumietintöön, jos kolmasosa mepeistä sitä vaatii. Haluatteko sisällyttää tämän tuloksen? Onko täällä kolmasosa jäsenestä? Heiluttakaapa käsienne. Kyllä. Yksi kolmasosa läsnä olevista mepeistä haluaa sisällyttää tämän lopulliseen versioon mietinnöstä. Oliko siinä kaikki, jota minun pitää nyt kysyä? Hyvä. No. Are you, uh, do you have energy enough? You want to have... Haluatteko pitää tauon? Viiden minuutin tauko. I need a break. this when, yes. yes. <clears throat> okay, friends, we'll try to finish this. Hyvät ystävät, yritämme päättää äänestyssession. Vielä tämä jonkin aikaa vaatii. Nyt olemme käsittelemässä lausuntoluonnosta valmistelijana edustaja Kosa, aiheena kohesiopolitiikka ja syrjäytyneet väestöryhmät. Kompromissi A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15. Toinen osa. Vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Toinen osa, tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, tarkistus 13, lisäyksenä kompromissiin E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme toinen osa. Tarkistus 13. Vote is still open. Äänestys jatkuu vielä. Ei kuinka kauaa. Hyväksytty niin 89-20. Kompromissi F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33. Kolmekymmentä kolme. Ensimmäinen osa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme toinen osa. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. And uh, the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puolestaan ja 28. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 31. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme toinen osa, tarkistus 26. Äänestys alkaa. Ja nyt äänestys päättyy. Hyväksytty 27 äänellä. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy ottaa uudestaan. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta. Aha, tarkistamme 62. Äänestys on avoinna. 62 tarkistus. Hyvä. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Vastaääni on 28. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hyväksytty 42 äänellä. Thank you to Mr. Kosa. Kiitos edustaja Kosalle. Seuraavaksi nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B sivulla 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D, ei vaan 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme 59. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 äänellä. Sitten Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tarkistus 13. And the vote is still open, but now it... Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty 29 äänellä. Sitten kompromissi K puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 39 puolesta. Kiitos valmistelijalle. Uh, then we go to... Seuraavaksi siirrymme äänestämään lausuntoluonnoksesta liittyen yhden miehen rajavastuuyhtiöihin. Ja me aloitamme kompromissista A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin voimmekin siirtyä loppuäänestykseen, koska kaikki muut tarkistukset raukeavat. Ja todella nyt on vuorossa loppu äänestys. Se toimitetaan koneellisesti tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Ja nyt todella pyytäisin teitä toimittamaan loppuäänestyksen tahoillanne. 35 puolesta 14 vastaan. What was the okay, thank you, uh, madam. Kiitokset ja onnittelut Rova Steinruck tästä. Ja tämä oli selkeä äänestystulos. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 10. Uh, I also want to announce... Ja niin, haluan myös uh, ilmoittaa muutoksesta äänestys uh, listassa liittyen tähän Javi Lopesin lausuntoluonnokseen. Tarkistus 33 Maria Areenalta ja Sergio Gutierrez Prietolta. Sitä ei toimiteta äänestystä lisäyksenä kompromissiin, ei, vaan se raukeaa, jos kompromissi hyväksytään. Samoin tähän liittyvä suullinen tarkistus on vedetty pois. Tämä tiedoksi. Nyt voimme toimittaa äänestyksen. Kyseessä siis lausuntoluonnos Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta. Suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamista. Kompromissi A ja puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Tarkistetaanpa vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänellä 30 vastaan. Sitten tarkistus 21. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4, ja tarkistus 1 puolesta. Ei vaan 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onko tämä rauennut? Kyllä on, joten näin. Toimitamme vielä loppuäänestyksen lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 43 puolesta 8 vastaan. Ja näin, hyvät naiset ja herrat, olemme toimittaneet tämän aamupäivän äänestykset. Toivon, että palatte saliin kello 15, koska tuolloin käymme erittäin kiinnostavaa vuoropuhelua liittyen maakohtaisiin suosituksiin. Meillä on kolme vierasta, Dombrovskis, Taisen ja Moskovisi. Kyseessä on tilaisuus, jota johtavat Empel ja Ekon valiokunnat yhdessä, joten tervetuloa takaisin kello 15. Kiitos.